Tässä on kaksi yhteislaatia tällä mietinnöllä. Ensimmäinen heistä on Eva Jolie. Monsieur le Président, Monsieur le Hyvä puhemies, herra komissaari, hyvä ministeri, hyvät kollegat. Tämä uutinen meni lähes ohi mediassa. Nimittäin maailman ruokaohjelma ilmoitti, että sen pitää 20 prosentilla eh, vähentää Syyrian annettua elintarvikeapua, koska rahoitusta ei ole. Eh, lukujen takana eh, näkyy tämä dramaattinen inhimillinen seuraus, joka on määrärahojen puutteessa. Euroopan unionin jäsenvaltiot jouduttavat, joutuvat rajoittamaan määrärahojaan. Ja tiedämme tietenkin, että Eurooppa kärsii edelleenkin säästötoimista, jotka hallitukset, johon hallitukset ovat joutuneet. Mutta 90 eurooppalaisesta edelleenkin on sitä mieltä, että EUn pitää rahoittaa humanitaarista apua meidän kansalaisemme ovat kriisistä huolimatta edelleenkin solidaarisia. Ja meidän pitää kuulla heidän äänensä. Meidän pitää jatkaa maailman tukemista siellä, missä kärsimys ja katastrofit ovat Keski-Afrikka, Syyria, Sudani, jossa inhimilliset kriisit ovat vain lisääntyneet. Miten voimme ymmärtää, että Euroopan unioni, joka on ensimmäinen tuenantaja, on nyt joutunut nostamaan kätensä pystyyn, vaikka sillä on asiantuntijuutta ja tehokkuutta mutta jota joudutaan nyt rajoittamaan. Miten voimme hyväksyä sen, että vaikka parlamentaarikot ovat tehneet, tehneet hälytyksiä, niin meidän hyväksymämme budjetti on epäonnistunut. Miten meidän solidaarisuutemme naapureita kohtaan vähenee, siitä tulee huono viesti. Euroopan pitäisi pitää katsoa, miten se ei pysty vastaamaan tähän maailman haasteeseen. Eh, rajojemme ulkopuolella eh, on maailmaa ja meidän yhteinen projektimme perustuu sille, että me autamme naapureitanne. Ja nyt tuntuu siltä, että kun apua eniten tarvitaan, niin me sitä vähiten tarjoamme jäsenvaltioiden pitää sitoutua lisätalousarvion hyväksymiseen mahdollisimman nopeasti ja jäsenvaltioiden pitää osoittaa rohkeutta koska meidän komppanimme Israel jo kuinka monetta kertaa on rikkonut sellaisia rakenteita, jotka unionin varoilla on rakennettu. Me emme enää voi olla hiljaa, koska tämä on täysin tahallista tuhoamista ja sillä täytyy olla seurauksia. Israelin suhteiden lisäksi ja sen lisäksi, miten me puhumme rauhasta, tässä meidän pitää tuomio, tuomita nämä kansainväliset ihmisoikeuksien rikkomukset. Tässä on kyse erityisesti siitä, että Israelin pitää vahingoista korvata. Ei pelkästään ne, kolmekymmentä 30 miljardia, jotka Israel on tukenut, tuhonnut sellaisissa projekteissa, joita EU on vuosina 2001, vuosien 2001 ja 2011 välillä rahoittanut. 20 miljardia on aika paljon rahaa anteeksi, 30 miljoonaa, miljardia, ja se on se EUn e tako, tarjoama tuki, jota on tarjottu myös Syyrian kriisin uhreille. 30 miljardia on se, jota tarvitaan Syyriassa, Syyrian sisällä pakolaisten sijoittamiseen. 30 miljardia on humanitaarisen avun määrä Afganistanissa vuonna 2013. Solidaarisuus, vastuullisuus, tiukkuus, niitä minä odotan Euh, Jolie, maintenant je vais donner la parole à notre co-rapporteur, Alain. Jolille ja seuraavaksi sitten Alain Lamassoure. Le président. Kiitos puhemies. Rouva Jolie tässä juuri kertoi, kuinka dramaattisia seurauksia aiheutti siitä, että maksumäärärahoja on vähän. Tämä koskee kumppanimaita, jotka ovat kehitysmaita. Ja tämä asia on nyt erityisen kriittinen ja traaginen humanitaarisen apuun liittyen. Ja se käy ilmi liittyen kaikkiin EU-politiikan aloihin. Ensimmäistä kertaa jo 2012 lopulla, eli syksyllä 2012, oli maksumäärärahakriisi ensimmäistä kertaa ja tämä johti siihen, että 2012 budjetti pantiin täytäntöönpanon vähän vajeellisesti, eli 2013 vuosi aloitettiin niin, että oli vielä maksettavaa vuodelta 2012 ja meillä oli lisätalousarvio, jossa oli 11 miljardia 2013 vuodelle varattu maksumäärärahoja, mutta kuitenkin 2013 vuoden lopussa oli yli 20 miljardin vaje koski niitä ohjelmia, joihin on sitouduttu kyseiselle vuodelle. Ja tällä hetkellä, jos katsotaan koko EUn politiikkaa, niin on selvää, että jo vuoden puolessa välissä raha tulee liian vähän. Meillä on 700 miljoonaa euroa vielä 2014 vuodelle. Budjettivaliokunta on tässä hyvin tarkkaavainen. Niin me olemme yhdessä tarkastelleet asiaa komission jäsen Lewandowskin ja Jolin kanssa ja myös Jolin kanssa. Ja kaikki ovat hyväksyneet ne maksut ja siirrot, jotka ovat tällä hetkellä mahdollisia, jotta humanitaarinen apu voitaisiin mahdollistaa, mutta nämä rahan siirrot ovat sellaisia, että nyt on otettu rahaa sellaista budjettikohdista, jo, jotka tulevat olemaan tyhjää vuoden, ennen vuoden loppua. Ja kun nyt otetaan budjettikodista rahaa. Yleensä otetaan sellaista kodista, joita käytetään liian vähän. Ja nyt on otettu sellaista budjettikodista, jotka nekin on kyllä tarkoitus käyttää loppuun. Ja nyt tulee tässä valtava aukko eteen. Ja on tosi tärkeää, että neuvosto myöntäisi, että tarvitaan lisäbudjetti ennen vuoden loppua, ennen syksyä. Todennäköisesti komission Seldevandoski tästä voi lisää kertoa, mutta on tehtävä selväksi, että parlamentti ei kykene neljän kuukauden aikana äänestämään lisätalousarviosta. Pystymme hoitamaan ainoastaan juoksevia asioita ja siksi meidän on varmistettava se, että kun vaalikausi päättyy, parlamentti antaa unelle mahdollisuudet hoitaa kiireelliset asiat ja myös kaikki se, mikä on varattu 2014 budjettiin. Kiitos. Ja sitten neuvoston puolesta annan puheenvuoron ulkoasiainministeri Kurkulasille. En conscient euh, des problèmes des appropriations de paiement dans le cadre de l'aide extérieure. Niin nämä määrärahat ja huoli niiden riittävyydestä, jonka Rova Jolie ja herra Lamassur tässä juuri ilmaisivat budjetti- ja, ja kehitysvaliokuntien nimissä. Euroopan parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat jo keskustelleet tästä asiasta trilogissa, joka tapahtui toinen neljättä. Tässä kokouksessa me pystyimme tunnistamaan tiettyjä mahdollisuuksia ratkaista nämä komission esille tuovat ongelmat. Ja komissio antoi jo alustavan vastauksen tähän määrärahojen vajeeseen, joka koskee nimenomaan humanitaarista apua ja demokratian ja ihmisoikeuksien parantamista, johon liittyi kaksi ehdotusta. Neuvosto Äh, haluaa varmistaa sen, että molemmat nämä äh, siirtoehdotukset vietiin eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Ja äh, nyt iloisena voin ilmoittaa teille, että tämän viikon alusta, kun maanantain neuvostossa hyväksyttiin asia, komissio voi nyt irrottaa nämä kyseiset varat näille budjettikohdille. Ja mitä tulee lisämäärärahoihin, mm, jos ne eivät ole riittäviä loppuvuoden aikana, niin komissiota on pyydetty asiasta tekemään ehdotus, jotta voitaisiin määrärahoja ottaa käyttöön, ja jos nekään eivät riitä, niin laatia lisätalousarvio. Haluaisin varmistaa, että neuvosto tulee kunnioittamaan tämän yhteisen julkilausuman sisältöä ja tahtoa, jonka kolme toimielintä marraskuussa hyväksyivät sovittelun yhteydessä, kun puhuttiin 2014 budjetista. Ja tämän julkilausuman puitteissa neuvosto tulee nopeasti käsittelemään pyynnöt määrärahojen, maksumäärärahojen siirtoa eri otsakeiden välillä. Ja se myös pyrkii saamaan mahdollisimman äkkiä kannan valmiiksi lisätalousarviosta niin, että maksumäärärahoja ei, niiden, niiden vaje ei jatku. Ja nyt tässä vaiheessa neuvoston kanta varojen siirtämiseen on vielä avoin. Nyt mitä tulee näihin Ukrainan tukipakettikysymyksiin, Ukrainan apupakettiin nimenomaan mediassa on kiinnitetty paljon huomiota. Neuvosto haluaa tukea ukrainalaisia, Ukrainan hallitusta, kun se pyrkii vakauttamaan maansa ja uudistamaan sitä. Neuvosto sen takia pitää hyvänä tätä laajaa apupakettia, jota komissio on esittänyt, ja on myös sitoutunut varmistamaan sen täytäntöönpanon me, tämä saattaa eh, johtaa paineisiin määrärahojen osalta tälle vuodelle. Ja tämä budjettitrilogi toinen huhtikuuta oli yksi mahdollisuus, jossa kaikki kolme eh, toimielintä pystyivät tästäkin asiasta keskustelemaan. Komissio on nyt eh, ryhtynyt toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi ja neuvosto on luvannut toimia asiassa ripeästi. Hyvä puhemies, tähän loppuun haluan muistuttaa, että komissiollahan on aloite velvollisuus, joten komission tehtävänä nyt on tuoda esille ehdotuksia budjettimäärärahojen lisätalousarvion osalta ja neuvosto toisaalta äh, sitoutuu siihen, että tutkii nämä ehdotukset nopeasti ja koittaa saada asiat eteenpäin mahdollisimman rivakasti. Kiitos. Kiitoksia ministeri Kurkulaista. Sitten komission jäsen Lewandowski. President. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Niin, budjetin hallinnointi sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla on vajeiden hallinnointi ja tämä on elämää tänä päivänä ja tämä johtuu siitä, että jatkuvasti alibudjetoidaan 2012, 2013, 2014 vuosille. Nyt meillä on kahden askeleen lähestymistapa, eli meillä on budjetin täytäntöönpano, mutta sitten toisaalta mahdollisesti pysytään, pyydetään lisäbudjettia sitten, kun saadaan lisää kovempaa dataa jäsenvaltiolta, koska silloin kun on säästötoimia, niin silloinkin täytyy maksaa sähkömaksunsa esimerkiksi, sähkölaskunsa. 2014 tulee olemaan vaikea vuosi monellakin tapaa koska meillä on 9 miljardia vajetta maksutaseessa verrattuna viime vuoteen, eli me voimme odottaa, että vajeita tulee tapahtumaan. Ja valitettavasti nämä vajeet ovat läsnä kaikkialla budjetin alueilla, ei pelkästään ulkoisen, ulkoisten velvoitteiden osalta. Meillä on yli 20 miljardia kohesiolaskuja maksamatta viime vuodelta. Ja tämä on aivan valtavan suuri budjetti, otsake 2014 vuoden budjetissa, mutta tietenkin kun reagoin näihin suullisiin kysymyksiin, joita Jolli Lamassoure on esittänyt, niin täytyy todeta, että meidän täytyy reagoida ulkoisen tuen ohjelmien osalta. Ja mitä tulee näihin työkaluihin, rahoitus tai talousasetuksen ja perussopimusten määräysten mukaisesti, niin minun täytyy tässä nyt siteerata nimittäin kokonaismaksuja hallinnoidaan kokonaisliikkumavaran puitteissa ja jos komissiolla on mahdollisuus käyttää joustomekanismia ennakoimattomiin menoihin varatun liikumavaran puitteissa, niin silloin komission täytyy ehdottaa korjaavia toimenpiteitä täytäntöönpanon suhteen käyttäen hyväksi kaikkia työkaluja, mitä uuden monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa on mahdollista. 2014 olemme mobilisoineet jo yli 54 prosenttia humanitaarista tukea varten, joten tässä nyt toistetaan tämä sama prosessi vielä sempien tapahtumien valossa. No mitä meillä on työkalupakissamme? Ensinnä täytyy harjoittaa seurantaa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että diagnosoidaan vajeiden syy. Toiseksi täytyy ryhtyä ennaltaehkäiseviin tai varotoimenpiteisiin ja sitä teemmekin jo. Meillä on kaksi äh, tahoinen äh, lähestymistapa esimerkiksi kriisi, kriisin hallinta tapahtuu saman logiikan mukaisesti tänä vuonna. Ja kolmas työkalumme koskee varojen siirtoja. Ja kaksi näistä on jo tulossakin. Ensimmäinen koskee siltarahoitusta ja toinen koskee siltarahoitusta humanitaarisen avun kohdalta ja sitten taas toinen demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevaa rahoitusvälinettä. On joitakin ohjelmia ja budjettirivejä, jotka, jotka vaativat rahoitusta loppuvuodesta, mutta mehän ikään kuin lainaamme rahaa etukäteen, mutta meidän täytyy jollakin tavalla sitten kompensoida nämä lainatut varat vuoden lopussa. No seuraava sitten toinen työkalu on tällainen then later in the year this is a global transfer hätäapuvaraus ja sen käyttöönotto tulee olemaan mahdollista sitten sen perusteella, mitä näemme tuossa vuoden lopulla olevan tilanteen. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpä, vähimmäisenä on lisäbudjetti, täydentävä budjetti. Se on luvassa tässä vuoden lopussa, mutta luultavasti se ei riitä. Tarvitaan tätä liikkumavaraa ja ennakoimattomiin menoihin varattua ö, välinettä. Mutta humanitaarinen apu on tässä tärkeällä sijalla ja joskus nämä su- suulliset kysymykset koskevat juuri tällaisia henkiä pelastavia toimenpiteitä ja meidän täytyy tehdä parhaamme. Ukrainan kohdalla kyseessä on tällainen etupainotteisuus, mutta josta ei sovittu 2014-2020 monivuotisissa rahoituskehyksissä. Tämä 11 miljardian ja sen profiili on sellainen, niin että 1,4 miljardia on tukia ja sen takajana on Euroopan parlamentti. Tämä on hallinnoitavissa oleva kokonaisuus, mutta meidän täytyy reagoida mahdollisimman nopeasti Itä-Ukrainan dramaattisten, mahdollisesti jopa traagisten tapahtumien valossa. No niin, siirrytään sitten ryhmien puhujiin. Ensimmäiseksi kollega Preda. Kaksi kuu, ei kahta kuukautta, vaan kaksi minuuttia. Pentru finanțarea ajutorului extern acordat de Uniunea Europeană în acest an. E- niin, jos ajatellaan tätä vajetta liittyen niihin maksatuksiin, jotka liittyvät ulkoisen apuun. Tähän on nyt löydettävä ratkaisu, koska huomisen jälkeen ei ne kesänä kokoonnuta. EU on pystyttävä vastaamaan sitoumuksiinsa ja pystyttävä vastaamaan myös humanitaarisiin kriisiin, joita ei ole ennakoitu. Jos palataan vielä siihen, minkä kokoisesta ongelmista on kyse, tässä on kyseessä 400 miljoonan Eh, euron vaje. Tämä on noin puolet vuosittaista humanitaarisen avun budjetista. DG Ekon mukaan tarvitaan 150 miljoonaa euroa ennen kesää, jotta tule todellista maksukriisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että humanitaariset hankkeet, jotka ovat todella tärkeitä ihmisille, jotka ovat vaikeuksissa, ovat vaarassa. On totta, että tällaisena aikoina on kaikkia maksuja leikattava ja kriisi vaikuttaa kaikkeen, ei ainoastaan ulkoiseen apuun. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että humanitaarinen apu on erilaista kuin muu EUn rahoitus, sillä nämä ovat lyhytaikaisia hankkeita, alle puolitoista vuotta kestäviä. Ne on pantava täytäntöön saman tien usein, jos halutaan pystyä tehokkaasti toimimaan, kun kyseessä on kuivuus, tulvat tai aseiset konfliktit ja ekopääosasto on 2013 vuonna auttanut 120 miljoonaa ihmistä. Eli Tämä vaje tulee vaikuttamaan Syyriassa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja nyt Ukrainassa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Meidän apuamme odotetaan ja mielipidetiedustelusta käy ilmi, että kansalaiset pitävät humanitaarista apua todella tärkeänä EUn toimena ja meidän oltava näin vastuullisia kansalaisten suuntaan. Jörän Färm seuraavaksi. E Hyvä komissaari, rouva puhemies. EU on ympäri maailmaa erilaisissa eh, missioissa Syyriassa, Filippiineillä ja muuallakin. Ja, ja joskus oikea käsi ei tiedä, mitä vasen on tekemässä. Ne sitoumukset, joihin EU on ryhtynyt, eh, eivät välttämättä eh, tule tote- täytäntöönpannuiksi sen takia, koska määrärahoja puuttuu. Tällä hetkellä kavennetaan apua ulos päin. Ja hyvin usein tässä on kyse elämästä ja kuolemasta ja, ja, ja riippuu ja, ja ollaan hyvin pitkälti tuen varassa. Ja toisaalta tämä lisätalousarviokaan ei riitä. Nythän me puhumme siitä, että tämä määrärahojen vaje saattaa jatkuakin ja me emme pysty vastaamaan kaikkiin lupauksiin. Toisaalta Ukrainalle löytyykin yhtäkkiä nyt sitten rahaa. Meidän pitäisi nyt saada jostain käyttöön varoja. Ja komissaarikin vetosi siihen, että Eh, sellaiset projektit, joihin on jo sitouduttu, pitäisi saada maksettua loppuun saakka. Eh, ennen kuin voimme sitoutua uusiin asioihin, meidän pitää saada lisävaroja, muuten teemme täysin tyhjiä lupauksia. Meidän täytyy katsoa niitä välineitä, mitä komissio voi käyttää, esimerkiksi Ukrainan eh, rauha- ja turvallisuusinstrumentti tai väline, johon Luonnollisesti tämä määrärahojen vaje vaikuttaa. Miten me voimme luvata antavamme uutta apua jos me emme voi pitää lupauksistamme kiinni. Ajatellaan näiden vanhojen, eh, vanhojen eh, lupausten ja päätösten paketoimista uudelleen. Tietenkin eh, kaikki sillä, että voimme tarjota apua myös Ukrainalle, joka sitä nyt tarvitsee. Mutta meidän pitää jotenkin ajatella tämä 120 miljoonaa euroa, josta komissaari puhuu, kun ajatellaan akuuttia tarvetta ulkoisessa tuessa. Mutta me tarvitsemme lisää rahaa ja aika nyt on sille kylmä. Ja sitten Charles Gölens. Kiitos puhemies. Se, kuinka kalliiksi toimet tulevat, selvittää, kuinka suursta on kyse. Nämä kriisit ovat todella laajoja. Jos ajatellaan esimerkiksi Keski-Afrikan tilannetta ja Etelä-Sudanin konfliktia, unohtamatta Syyriaa, kaikkien näiden takia EUn on varattava enemmän rahoja näitä kriisiä varten, mutta olkaamme realistisia. Nämä määrät ovat aika pieniä. 50 miljoonaa ennen kesää ja sitten 150 miljoonaa vielä ennen vuoden loppua. Nämä ovat ne lisämäärät, joita tarvitaan humanitaariseen apuun. Parlamentti on, varmis, on varmasti valmis kantamaan tämän vastuunsa, niin kuin on jo tehty ensimmäisen 155 miljoonan osalta. Toivottavasti tässä voidaan jäsenvaltioiden hidastelu, hidastelusta päästä yli. Tässä on vielä tämä 400 miljoonan vaje, joka olisi katettava. Usein meidän on vaikea toimia, kun draama alkaa. On hyvin vaikeaa kertoa katastrofien uhreille, että me ottaisimme pienestä rahamäärästä vielä pois ja näin humanitaarisen apun suunnattaisiin vähemmän rahaa. Ja minä pyytäisin, että jäsenvaltiot eivät nyt jatkossa kieltäytyisi näistä hyvin perustelusta pyynnöistä ja nyt pitää tukea komission perusteltua huomenaista toimintaa jos niin kovasti ponnisteluja tehdään, ei pidä törmätä siihen, että meiltä puuttuu jonkun verran rahaa ja solidaarisuuteen annetaan yleisesti liian vähän rahaa. Nyt ei pidä tehdä niin, että otetaan rahat yhdestä paikkaa pois ja laitetaan toiseen paikkaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Bytikofer. Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Olen kiitollinen, että mm, ulkoasioiden valiokunnan esittelijänä on puhunut, olen, voin, voin puhua demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusvälineestä. Me olemme puhuneet humanitaarisesta avusta ja sitä tarvitaan myös muilla aloilla pienempiä summia ehkä, mutta kuitenkin tärkeitä. 58 miljoonaa puuttuu vuoden loppuun mennessä. Tässä on kyse projekteista, joilla on riski, että niitä ei voida käynnistää yhdeksässä maassa, Ukraina, Irak, Gaza, Syyria, Iran, Sierra Leone, Sudan, Etelä-Sudan ja Keski-Afrikan tasavalta. Ja tässä on kyse Euroopan unionin ydinprojektista, ydinasiantuntijuudesta, joka meillä on olemassa, nimittäin siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy ja me teemme itsemme naurettaviksi, jos me emme pysty löytämään näitä varten tarvittavia varoja. Haluan erityisesti korostaa sitä, että tässä ei ole kyse kilpailusta humanitaaristen äh, varojen kanssa. Ei ollenkaan, vaikka voimme tietenkin sanoa, että humanitaarinen apu, humanitaarista apua tarjotaan enemmän, jos ennaltaehkäisyä ei ole hoidossa. Äh, Rova Ashton tässä yhteydessä myös on asiaan viitannut. Haluaisin pyytää pyytää teitä, komissaari Lewandowski, tehkää aloite siirrosta myös tämän demokratian ja vakauden rahoitusvälineeseen, koska se on yhtä tärkeää kuin humanitaarinen apu. Kiitoksia, edustaja Butikofer. Ja seuraavaksi edustaja Susa. Arvoisa puhemies, komission jäsen Lewandowski sanoi juuri, että budjettivarojen puute Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa on jotakin, jota ei voida välttää. No minä haluaisin huomauttaa, että politiikassa ei ole sellaista asiaa kuin kuin asia, josta ei pystyisi pääsemään eteenpäin, jota ei voisi ratkaista. Yhdessä neuvoston kanssa parlamentti on saanut budjetin aika hirvittävän jamaan. Kyse on inhimillisestä humanitaarisesta avusta. Pankaapa kollegat itsenne sellaiseen tilanteeseen, joka kuuntele, sellaisen tilanteeseen, joka kuuntelee meitä ja tarvitsee humanitaarista apua epätoivoisesti. Ja sanoisin vielä ennen kuin tässä menen eteenpäin, että humanitaarinen apu on jo budjetti otsaka, jolla on hyvin pienet varat verrattuna esimerkiksi turvallisuustoimiin verrattuna. Budjettivaliokunnassa hiljattain vieraili amiraali, joka äh, kuvaili äh, Palestiinan pakolaisten dramaattista tilante- tilannetta. Emme voi odottaa, että komissio tai neuvosto toimisi. Ihmishenkiä on vaarantuneena. Euroopan unionissa, joissakin sen jäsenvaltioissa – voi olla erilainen ulkopolitiikka ja sitten ei saadakaan sellaista yhteisymmärrystä aikaiseksi, joka vaadittaisiin, että valtavassa humanitaarisessa kriisissä apu saataisiin perille. Ja seuraavaksi kortissa. Kiitos. Tulemme puhumaan tänne siitä, että meiltä puuttuu 150 miljoonaa euroa, mutta minun on nyt tuomittava selvästi se, että viime kuukausina olemme sanoneet ihmisille, että on pyydetty anteeksi sitä, että ei enää tarvitse rahaa tai vettä tai lääkkeitä tai humanitaarista apua. Ja nyt voimme todellakin sanoa aivan suoraan, ketkä tässä olivat kyseessä, ketkä ovat pakottaneet siihen, että unionin, union joutunut pyytämään anteeksi sitä, että ei ole tehty odotettua työtä. Kyseessä ovat 28 valtiota ja hallitusta, Tämä parlamentti ei enää mahdollista sitä, että neuvosto allekirjoittaa blankkosekkejä Syyrialle, Keski-Afrikalle ja niin poispäin, sillä kaikki niinä päivinä, jolloin ei ole maksuja maksettu, on kuollut ihmisiä ja nyt haluaisin muistuttaa, että rahoja puuttuu 450 miljoonan edestä. Nyt ei saa venäläistä rullettia pelata näiden ihmisten elämällä, jotka nälästä kärsivät ja sodasta. Tätä ei parlamentti, tähän ei parlamentti suostu. Kiitos. Ja sitten vielä Michael Cashman viimeisenä. We are still facing difficult times. Niin, Euroopan unionissa on vielä vaikeat ajat, mutta köyhimpien ei pitäisi kantaa tätä taakkaa. Humanitaarisen avun ja muun ulkoisen tuen rahoitusvälineiden budjettivaje esimerkiksi demokratian ihmisoikeuksia koskevan rahoitusvälineen rahoitusvaje on sellainen, että emme pysty enää huomispäivänä tarjoamaan tukea. Kuinka voimme vakavasti puhua rahoitusarvoistamme, jos teemme leikkauksia juuri niihin, jotka niitä eniten, varoja erityisesti tarvitsevat. Euroopan unionissa on 28 jäsenvaltioita lähettää kummallisen viestin maailmalle. Syyrian kriisissä emme onnistuneet ö, huolehtimaan niistä maista tai sitoumuksistamme niitä maita kohtaan, jotka toivottivat Syyrian pakolaiset tervetulleeksi. Tämä ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline on sellainen väline, joka on keskeisessä roolissa tässä. Ei tätä välinettä ole tarkoitus nyt vetää pois, vaan sitä pitää tukea. Arvoisa puhemies, kun 15 vuotta olen viettänyt tässä parlamentissa, pidän täällä viimeistä puheenvuoroni ja sanon niille kansalaisille, jotka äänestävät minut tänne, että kiitoksia tästä etuoikeudesta, että olen voinut antaa äänettömille äänen, seisoa niiden puolesta, joiden oikeuksista ei välitetä ja jotka, joiden oikeudet otettaisiin heiltä pois. Tämä Eurooppa on sellainen Eurooppa, jota täytyy tukea, koska sen pohjalla ovat ihmisoikeudet, rehtiys ja oikeus. Kiitos. Thank you very much, Mike. Paljon kiitoksia Michael Cashman ja kiitoksia siitä, että olet ollut täällä kanssamme kaikki nämä vuodet. No nyt ei ole kukaan pyytänyt puheenvuoroa ilman puheenvuorolistaa, joten haluaisin pyytää ystävällisesti komission jäsen Lewandowskia pitämään päätöspuheenvuoronsa. Shortly, Madam President. Ihan lyhyesti. No, meillä on budjettivajeita kautta linjan. 2014 tulee olemaan vaikea vuosi hallinnoida, koska meillä on 9 miljardia vähemmän käytössä kuin mitä 2013 käytettiin. Joten humanitaarinen apu ja kriisinhallintatarpeet ovat tiedossa. Ei tässä ole kyllä se miljardeista, vaan miljoonista. Ja lupaan, että me käymme kaikkien kivien alle katsomassa, mistä löytyisi näitä määrärahoja. Katsomme kaikki luovasti, miten voimme sisäisiä siirtoja tehdä. Eh, mutta voin sanoa, että ilman, että uutta rahaa tulee, niin me emme kaikki kaikkia laskuja maksamaan sisäisesti ja ulkoisesti ja, että, ja pitämään yllä uskottavuuttamme kriisinhallinnassa ja humanitaarisessa avussa. Tietenkin se on elää henkiä säästävää työtä, mutta minä teen kaikkeni, lupaan sen, mutta ilman, että tulee lisärahaa rahoitusti ja uudelta parlamentilta uusi mandaatti, niin meillä tulee kyllä raja vastaan tänä vuonna. Paljon kiitoksia komission jäsenelle ja sitten ministeri Kurkulas neuvoston puolesta. President. Kiitos puhemies. Neuvosto on sitä mieltä, että on tärkeää vastata EUn budjettitarpeisiin, erityisesti humanitaarisen avun alalla. Me olemme sitoutuneita tämän tärkeän politiikan tukemiseen. Tämä liittyy osaston neljä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Komissio hallinnoi tätä budjettia niiden määrärahojen puitteissa, jotka budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt ja sen on varmistettava, että budjetti pannaan kunnolla täytäntöön niin, että rahoja siirretään tarpeen vaatiessa paikasta toiseen. Ja voin vakuuttaa teille, että jotta voitaisiin kattaa perustellut kiireelliset tarpeet, neuvosto on valmis tarkastelemaan kaikkia mahdollisuuksia, jos komissio niiden käyttöä ehdottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maksumäärärahat ja maksusitoumusmäärärahat, jotka on varattu 2014 vuodelle, joka hyväksyttiin marraskuussa 2013 parlamentin ja neuvoston toimesta, näiden pohjalta on komission työtä tehtävä. Ja samanaikaisesti ja budjettisuuntaviivojen mukaisesti, jotka hyväksyttiin 18. helmikuuta tänä vuonna, neuvosto toivoo, että komissio toimii varovasti ja mm, rahan, varan hoidossaan, kun tätä budjettia pannaan täytäntöön, jos tulee sellaisia ennakoimattomia tarpeita, joita ei pystytä kattamaan varojen siirtämisen avulla, niin komissio voi esittää lisätalousarvion molemmille budjettivallan haltijoille. Neuvosto on sitoutunut siihen, että kaikkiin tällaisiin lisätalousarvioesityksiin pyytytä, mm, puututaan ja niitä tutkitaan kiireisesti. Eli jos maksumäärärahoja on nyt liian vähän, niin kuin komissio sanoi. Mm, tähän on tarkoitus puuttua ja asia tutkia. Neuvoston to- Paljon kiitoksia ministeri Korkulas ja hyvät kollegat. Nyt sallinette, että sanon muutaman sanan kreikaksi koska menee ehkä jonkin aikaa ennen kuin joku muu istuu täällä puheenmiehenä kreikaksi. Ja haluaisin omasta puolestani ja kollega Martines Martinesin tavoin todeta, että tässä viimeistä kertaa istun puhemiehenä vetämässä tätä täysistuntoa. Ja on kaksinkertaisesti tyydyttävää minulle, että juuri tämä tapahtuu Kreikan puheenjohtajakaudella. Haluan kiittää teitä kaikkia, hyvät naiset ja herrat, siitä upeasta yhteistyötä, työstä, mistä olen saanut nauttia. Olen todella ylpeä ja uskon, että kaikki voimme olla ylpeitä siitä, että me palvelemme täällä Euroopan parlamentissa hyvin vaikealla vaalikaudella. Ja kreikkalaisena Kiitän erittäin paljon siitä hyvin konkreettisesta tuesta ja solidaarisuudesta, mitä Euroopan parlamentti on ilmaissut Kreikan suuntaan ja muiden jäsenvaltioiden suuntaan myös, jotka ovat olleet erityisen havaikeassa tilanteessa tänä aikana. Ja kuten kollegani äh, Martínez Martínez, joka oli puhemiehenä täällä aikaisemmin, totesi, me jätämme Euroopan parlamentin nyt, mutta se ei tarkoita sitä, että me lakkaisimme tekemästä työtä Euroopan hyväksi päinvastoin. Me olemme etulinjassa tämän työn suhteen ja haluan kiittää teitä kaikkia siitä. Ja nyt kerron teille, että kello 18 asti pidämme taukoa ja sen jälkeen aloitetaan äänestykset.